Suomen viimeaikainen hevosenlihakan skandaalin yhteydessä esiin tulleet elintarvikeketjun ongelmat. Tämä järjestetään hieman erityislaatuisesti. Mitään ylimääräisiä kysymyksiä ja sinisiä kortteja ei voida esittää, koska kyseessä on komission julkilausuma. Ja niinpä annankin puheenvuoron herra Borgille komissiosta. Olkaa hyvä. Arvon jäsenet, viime viikkoina olen ollut yhteydessä parlamenttiin ja ympäristövaliokuntaan 20. ja 28. päivä helmikuuta. Aiheena se, että on löydetty hevosen lihaa, joka on merkitty naudanlihana joissain elintarvikkeissa, joissain jäsenvaltioissa. Olen iloinen, että voin nyt päivittää teidän tietojanne niistä toimista, joihin me olemme ryhtyneet tai aiomme ryhtyä lähitulevaisuudessa. Haluaisin painottaa sitä, että tänään vähän reilu kuukausi sen jälkeen, kun ensimmäiset löydökset tapahtuivat, tilanne on sellainen, että skandaali ei osoita, että nyt olisi kansanterveys, elintarvikekriisi. Ainakin tähän mennessä tietenkin jatkotutkimuksia tarvitaan myös terveysnäkemysten osalta. Joten tämä skandaali ei ole tähän mennessä – ruoan e- elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvä kysymys, josta on aikaisemmin puhuttu. Eli nyt on kyse petollisista merkinnöistä eikä niinkään turvallisuudesta, Kuten tiedätte, toimijat elintarvikemarkkinoilla ovat pääasiallisesti vastuussa siitä, että eurooppalaisen elintarvikelainsäädännön noudattaminen toteutuu. Jäsenvaltioiden taas on tarkoitus huolehtia sitä, että EUn sääntöjä täytäntöönpannaan päivittäisessä työssä, joten jäsenvaltioiden vastuulla on tarkistaa, aiheuttaako joku tietty tuote riskin – sitten on tietenkin muita menetelmiä, kuten nopean hälytyksen järjestelmä, joka koskee elintarvikkeita ja rehoja. Nopea varoitus lähetetään heti kaikkiin jäsenvaltioihin niin kuin äskettäin tapahtui. Tässä skandaalissa on siis löydetty, että hevosen lihaa on merkitty naudanlihana joissain elintarvikkeissa – ja tämä tieto lähetettiin EUn nopean varoituksen järjestelmän kautta välittömästi kaikkiin jäsenvaltioihin, joten voidaan sanoa, että jäljittämisjärjestelmä toimii hyvin. Jäsenvaltioiden viranomaiset pystyivät nopeasti toteamaan, kuka on tehnyt mitä, missä ja milloin. Joten kaikki jäsenvaltiot toteuttavat nyt sovittua DNA-tutkimusta, jotta nähdään, onko hevosen lihaa ja olen esiintymää hevosen lihassa suosituksen mukaan, jota jäsenvaltiot tukivat, jonka komissio hyväksyi 19. päivä helmikuuta. 8. helmikuuta brittiviranomaiset ensin totesivat tämän 13. helmikuuta jäsenvaltioissa ongelmia oli ollut kokoontuivat. 15. päivä saatiin suositus pysyvään elintarvikeketjukomiteaan ja jäsenvaltiot sopivat näistä tarkistuksista. Toimet hyväksyttiin 19. päivä helmikuuta. Näitä testejä jatketaan maaliskuun ajan ja jäsenvalti, anteeksi, jäsenvaltiot kertovat komissiolle heti, jos löytävät myönteisiä tuloksia, positiivisia näytteitä 15. huhtikuuta mennessä ja sen jälkeen melko pian saadaan raportti. Heti kun kriisi puhkesi, oli tärkeää, että uskottavuuden takia sitouduttaisiin tutkimuksiin, kokeisiin ja heti etukäteen luvattiin, että nämä tulokset ovat julkisia. Petostutkimuksia toteutetaan nyt Europolissa ja kaikkia jäsenvaltioita on pyydetty huolehtimaan siitä, että Europolin yhteispisteet ovat yhteistyössä. Ainoastaan täydellisen avoimuuden kautta voidaan palauttaa kuluttajien luottamus. Jos katsotaan kokonaiskuvaa, on selvää, että meidän lainsäädäntömme on periaatteessa ihan hyvällä pohjalla. Petos ja sen esiintyminen ei sinänsä kyseenalaista sääntöä. Ongelmat liittyvät nyt lähinnä lainsäädännön täytäntöönpanoon, eikä niinkään itse lainsäädäntöön. Kuten minkä tahansa elintarvike- tai ruokakriisin skandaalin yhteydessä, meidän on aivan välttämättä opittava jotain ja tehtävä tarvittavat muutokset kokemuksen valossa. lihaskandaali ei ole tässä poikkeus. Kuluttajien luottamus on kärsinyt ja nyt on tärkeää huolehtia siitä, että me reagoimme nopeasti ja palautamme näin luottamusta. Meidän on käytettävä käytettävissä olevia välineitä ja annettava tietoa mahdollisimman pian. Komissio on jo pohtinut sitä, miten sääntöjä ja valvontaa voidaan vahvistaa erityisesti kolmella sanktiot, valvonnan taso ja alkuperämerkinnät. Ensinnäkin se, miten tärkeää on, että saadaan kunnollista valvontaa, tarkastuksia ja sanktioita. Tämä on tärkeä kysymys tällä hetkellä. Nykydirektiivin puitteissa aina vaatimus on se, että jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että sanktiot ovat sopivia, oikeasuhtaisia. Nyt on tarkoitus uudelleen tarkastella näitä sääntöjä kautta elintarvikeketjun ja ajatellaan, että sakkomaksuja voitaisiin asettaa niille, jotka tekevät virheitä. Mutta näiden sakkojen pitäisi varmasti olla suhteessa siihen, miten paljon hyötyä ne saavat, jotka lähtevät petoksiin. Eli ainoastaan jos ajatellaan, että voitaisiin hävitä enemmän kuin mitä voidaan voittaa petosten kautta, voidaan ajatella, että petokset loppuvat. Toiseksi jotkut ovat vaatineet enemmän viranomaisten valvontaa ja tarkastuksia. Uudet säännöt varmasti parantavat merkittävästi järjestelmää ja huolehtivat siitä, että komissio voi vaatia jäsenvaltioita toteuttamaan koordinoituja valvontasuunnitelmia tietyn ajan, jotta voidaan nähdä, onko elintarvikeketjussa puutteita. Mutta myös pysyvät valvontamahdollisuudet, jos todetaan korkeampaa, suurempaa ristiä. Nyky, nykytilanteessa komissio voi suositella valvontasuunnitelmaa ja tiedän, että useimmat jäsenvaltiot – ja ehkä kaikki toteuttavat sitä, mutta oikeastaan kyse ei ole oikeudellisesti sitovasta asiasta. Ja kolmanneksi, kuten tiedämme, jotkut jäsenvaltiot ja myöskin tämän parlamentin jäsenet haluavat sitovan alkuperämerkinnän. Olen sanonut julkisesti, että tämä alkuperämerkintäkysymys ei liity suoraan tähän alkuperämerkintään, koska tällainen skandaali olisi voinut syntyä kuitenkin, mutta useat jäsenvaltiot haluaisivat käyttää nyt tilannetta hyväkseen ja ottaa käyttöön alkuperämerkinnän tuoreen lihan osalta, mutta myöskin teollisesti tuotettujen elintarvikkeiden osalta. Komissio oli jo velvoitettu tämän vuoden loppuun mennessä tutkimaan tätä kysymystä ennen skandaalin syntymistä siis – ja tämä tulos saadaan tämän vuoden loppuun mennessä. Minä haluan mielelläni nopeuttaa tämän raportin julkaistamista. Se annetaan nyt syksyn alkupuolella käyttöön. Tässä raportissa katsotaan alkuperämerkintää ja siinä on otettava huomioon se, että kuluttajalla on tarve saada tietää, on katsottava, miten toteutettavissa se on, että merkitään alkuperä ja miten voidaan analysoida kustannus ja hyöty ja ainakin vaikutukset sisämarkkinoihin ja kansainväliseen kauppaan myös. Ja arvoisa puhemies, kuten valiokunnissa sanoin, minä suhtaudun avoimesti tähän kysymykseen. Vaikka se ei suoraan olekaan tämän he, hevosenlihaskandaalin syynä. Tähän voidaan tutustua sitten, kun on saatu tutkimuksen tulokset. Alkuperämerkintä siis ei olisi estänyt tätä hevosenlihaskandaalia, mutta minä haluan tutustua tähän raporttiin, haluan saada sen julkaistua mahdollisimman pian ja sen jälkeen totta kai voin jälleen olla täällä parlamentissa. Haluaisin sanoa, että kuluttajien luottamus on hyvin haavoittuvainen asia. Siksi kehottaisin jäsenvaltioita nopeuttamaan, tehostamaan tutkimuksia ja jotain rikos, oikeudellisten tutkimusten tuloksia on jo saatukin, jotta voidaan huolehtia siitä, että jos uutta tietoa saadaan, se voidaan jakaa nopeasti, jotta kaikki faktat saadaan mahdollisimman pian. Tähän mennessä olen ollut tyytyväinen siihen, miten hyvin jäsenvaltiot ovat tehneet yhteistyötä. On todella äärimmäisen tärkeää, että opimme tästä skandaalista. Ja varmasti olette kanssani samaa mieltä, että meidän täytyy päättäväisesti palauttaa luottamus elintarvikeketjuun. Olen sanonut, että meillä on tällä hetkellä maailman paras elintarviketurvallisuusjärjestelmä. Tämä ei tarkoita sitä, ettemmekö voi oppia kriiseistä, aikaisemmista ja tästä nykykriisistä. Meidän ei pitäisi koskaan levätä laakereilla, koska se, että meillä on paras elintarviketurvallisuusjärjestelmä, ei tarkoita sitä, ettemmekö halua pitää tästä paikastamme kiinni. Ja toivon, että parlamentin jäsenvaltiot ovat samalla linjoilla. Kiitokset komissaarille. Ja nyt ryhmien puheenvuoroon. Ensimmäisenä herra Seeber, kolme minuuttia. Kiitos rouva puhemies, hyvä komission jäsen. Olen samaa mieltä, kun sanotte, että meillä on yksi parhaimmista elintarvike lainsäädännöstä maailmassa. Silti on myös tosiasia se, että viime aikoina on tullut elintarvikeskandaaleita koko ajan ja tämä skandaali näyttää, miten suuri mittakaava tässä ongelmassa ja tällä sektorilla on. Meidän ei pitäisi nyt sanoa, että meillä on hieno järjestelmä, pitää tehdä vain pieniä muutoksia, vaan nyt täytyy tarkistaa, ja komissio varmaan niin tekeekin, että mitä nyt todellakin täytyy siellä parantaa ei nyt olisi ihan järkevää sanoa, että jäsenvaltiot ovat yksityiskohtaisessa vastuussa, vaan ja Euroopan tasolla tehdään puitteet, mutta suurin ongelma on se, että meillä on paljon kuluttajien luottamusta menetetty. Se on oikeastaan se ongelma, joka meillä nyt on. Ja jotta tämä kuluttajien luottamus saadaan aikaan, niin se tulee olemaan vaikeaa. Ja Siinä on kustannuksia. Tietysti ensimmäinen askel on se, että täytyy selvittää. Tässä oli rikostoimia. Siellä oli oikein, ei niitä olisi voitu täysin estää, mutta täytyy kuitenkin miettiä, että mitä valvontajärjestelmiä voimme ottaa käyttöön niin, että potentiaalisesti tulee äh, houkuttelemattomaksi tehdä tällaisia asioita. Ja nyt komission täytyy sitten laskea, että miten kallista olisi tehdä pistokokeita näissä valvonnoissa. Tätä ehkä parantaa ja tehdä enemmän, jotta edullisesti, mutta tehokkaasti ja vaikuttavasti voidaan saada valvontajärjestelmä aikaan. Ja tässä komission täytyy tehdä näin. Sitten täytyy tarkistaa myös nämä rangaistuspuitteet eri jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot ovat, joitakin niistä ovat leväperäisiä, jotkut ankaria täytyy tässäkin sopeuttaa, että kaikkialla Euroopassa olisi samanlaiset säännöt tässä mielessä kolmanneksi, kuten sanottu. of translation? No translation what I'm saying. I see. Bad luck. Look. Okay, we continue, please. No niin, jatkakaa vaan. Tärkeää on se, että meillä on varmointijärjestelmä. Se rakennetaan ja sitten kolmanneksi, että saadaan kuluttajaluottamus takaisin. Ja tässä komission raportti on varmasti se fundamentti, jolla täytyy rakentaa. Minä uskon myös, että tämä vaatimus siihen, että olisi alkuperämerkintä, että missä eläimet eh, tulevat elintarvikeketjuun, missä teurastetaan tämä tieto, on hyvin avuksi kuluttajalle, jota voisi tehdä omat kulutuspäätöksensä. Ja juuri elintarvikesektorilla on tietysti kovin vaarallista jos tehdään toisinpäin, mikä johtaa sitten siihen, että laatu heikkenee. Täytyy olla Euroopan intressissä ja neuvoston parlamentin intressissä, että saadaan aika mahdollisimman korkeat standardit, jotta voidaan saada mahdollisimman turvallisia elintarvikkeita kuluttajan pöydälle. Ja sellaisia, joita kuluttajat oikeasti haluavat. Turvallisesti merkittyjä elintarvikkeita. Kiitokset ja annan puheenvuoron seuraavaksi Herova Mäkevanille. Kaksi minuuttia. Commissioner, I welcome. Kiitos puhemies. Komission jäsen. Pidän tervetulleena pitkälti tänään, minä sanomaan, erityisesti kun halusitte nopeuttaa tuota elintarvikkeiden lihan alkuperämerkintä asiaa. Ei tämä kriisin syy ollut ihan oikein sanoitte, mutta parlamentti äänesti tästä aiheesta kaksi vuotta sitten ja teimme niin, koska me halusimme, että yritykset kantavat vastuuta omasta alihankintaketjustaan, jotta he ymmärtäisivät, että kun merkintä on välttämätön, niin kuluttajille saadaan tietoa. Kuluttajat ovat olleet järkyttyneitä siitä, miten elintarvikeketju toimii. Eläimet teurastetaan jossain, liha leikataan ihan toisella puolella Eurooppaa ja kuljetetaan takaisin jälleen. Siellä on liikaa välikäsiä ja näin on menetetty tuo pellolta pöytään ajatus, jota ajoimme takaa BC-kriisin jälkeen. Joten toivon, että katsotte tätä tosissaan nyt. Komissio ja neuvosto sanovat aikaisemmin, että tämä maksaisi liikaa, mutta kuinka paljon nyt hallitukset ja yritykset ovat menettäneet rahaa mun takia? Sanoitte myös, että järjestelmä on periaatteessa ihan terveellä pohjalla. Minulle on sanottu, että Vuonna 2006 tehdyt muutokset uusien, hygienia, uusien hygieniasäännösten osalta vähensivät joitain tarkastuksia lihan leikkaamoissa. Vuoden 2006 jälkeen meillä ei enää ole päivittäisiä lihalan tarkastajien käyntejä. Nyt tarkastuksia tehdään, kun niistä kerrotaan aikaisemmin kolme kuukautta tai kuusi kuukautta – kuluu aikaa välillä. Ja näissä ihan leikkaamoissa juuri ongelmia tuli. Komission jäsen, haluaisin tietää teiltä nyt, mitä tähän uudelleen tarkasteluun tulee. Brittilehdistössä luetaan, että te aiotte ehdottaa lisää itsesäätelyä elintarvikealalle. Annatteko heille vielä enemmän vastuuta? Voivatko kuluttajat luottaa, kun nyt kuluttajien luottamus on kriisissä. Me käännymme teidän puolen, jotta emme uusi entisiä virheitä. No, kiitokset. Ja seuraavaksi herra Davis, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Komission ensimmäinen toimi parlamentin jäsenen 14 vuotta sitten yksi niistä ensimmäisistä oli se, että olin isäntänä kokouksessa omalla alueellani joka koski naudanlihaa ja edeltäjänne kanssa, ja hän halusi tukea asiaa ja että jäsenvaltiot lähtisivät toimiin. Mutta otti esille, että komissiolla ei ollut mitään poliisivoimia eikä armeijaa. Se oli riippuvainen jäsenvaltiosta, kuten sanoitte, la- lain toimeenpanossa. Olen harkinnut tätä asiaa monta kertaa vuosien ajan ja tämä tulee esille niin monessa lainsäädännössä. Oikeasuhtainen, vaikuttava ja teidän pääosastonne on sanonut valiokunnalle, että meillä on parhaat merkintälait maailmassa elintarvikkeille mutta ei sillä ole kovin paljon väliä, jos jäsenvaltiot panna, pane täytäntöön. Ja meillä on rangaistuksia eri jäsenvaltioissa, jotka ovat erilaiset. Meillä on menettelytapoja noudattamisen varmistamiseksi, jotka ovat erilaisia. Meillä on erilaisia lähestymistapoja potentiaalisiin syytetoimiin, siellä on eroja. Ja meillä on tuomiot, joita antavat kansalliset tuomioistuimet, nekin ovat erilaisia. Toisaalta tietysti yleisö odottaa, että eurooppalaiset lait toteutetaan toimeenpano, joka siis vaikuttavasti, koska muuten jos kansalaiset sanovat, että miksi minä noudattaisin, jos he eivät. Toisaalta on se vaikka ongelma, että EUn ei pitäisi pakottaa yhteisiä rangaistuskoodistoja jäsenvaltioille. Ei tämä ole teidän osastonne asia pelkästään muidenkin sektorin asia siellä, mutta se täytyy tulla esille, täytyy, että tästä täytyy keskustella ja meillä täytyy analysoida enemmän sitä, miten jäsenvaltiot itse asiassa toimeenpanevat lainsäädäntöä. Ei pelkästään siellä mielessä, että ajatellaan sääntöjä, vaan myöskin, että miten syyttäjät ja tuomioistuimet tulkitsevat sääntöjä. Ellei tätä tehdä, ellei keskustella avoimesti, ellei nimetä ja keskustella parlamentissa ja neuvostossa, niin emme varmista sitä, että lakia sovelletaan yhtäläisesti. Ja jos näin ei tehdä, niin lain maine huononee. Ja itse asiassa se on oikein huono asia. Kiitokset ja sitten kaasyytäjäs kolme minuuttia. Kiitos puhemies. Kiitos komission jäsen. Kiitos, että otatte esiin monia aloitteita, joita me olemme ajaneet. Esimerkiksi se, että saadaan paremmat, paremmin toimivat sanktiot. Katsokaa omaa maatani. Mitä on tapahtunut viimeksi kuluneen vuoden aikana? 20 vuotta vanhaa lihaa, armeijan lihaa myytiin ja merkittiin uudestaan paljon tuoreempana, eikä ketään asetettu syytteeseen tuomittu. Ja härän ja fileettä tuli Unkarista. Ja se oli oikeastaan värjättyä sianlihaa. Ketään ei ole tuomittu tässä skandaalissa. Skandaaleja on lisää, hevosenlihaskandaali tässä kaiken huippuna. Skandaaleja syntyy jatkuvasti, joten tässä on kyllä järjestelmään liittyvä ongelma. Ihmiset ovat sitä mieltä, että petos kannattaa. Ennemmin kuin se, että toimittaisiin rehellisesti. Tähän on saatava loppu. Sanktioiden on oltava voimakkaita ja valvonnan riittävän tiukkaa, jotta kiinni riski on liian suuri. Hyvä, että saadaan näitä ehdotuksia. Minua huolettaa myös se, että alkuperäinen ehdotus on se, että teurastamoilla olisi omat tarkastajat eikä viranomaisten puolelta tulevat tarkastajat. Minä haluan koko ketjun viranomaisten valvontaa. Viranomaisten pitää huolehtia ulkoisesta valvonnasta. Yritysten sisällä totta kai on myöskin tehtävä tutkimuksia. Samalla voidaan siis tutkia sitten on tavoin, miten viranomaisen valvonta toimii. Me haluamme myös alkuperämerkinnän. Tiedätte, että me olemme tehneet työtä pitkään. Te olette nyt pyytäneet tätä tutkimusta ja toivon, että tutkimustulosten jälkeen saadaan nopeasti ehdotus, koska kuluttajat haluavat mielellään tietää, mitä ostavat naudanlihan logiikan va- va- varaan, eli missä on syntynyt, kasvatettu ja teurastettu. Ja sitten paikallinen markkina markkinointi, alueelliset merkinnät. Tämä helpottaa sitä, että saadaan mahdollisimman lyhyt ketju viljelijän kuluttajan välillä. Ja nyt kun puhutaan hankintasäännöistä, meidän pitäisi helpottaa eikä vaikeuttaa sitä, että alueellisesti paikallisesti voidaan hankintojen yhteydessä saada tuoreita lähellä tuotettuja elintarvikkeita – ongelma liittyy sisämarkkinoiden ongelmiin. Valvonta ei ole riittävästi ja siellä ketjussa on liikaa välikäsiä. Ja jos välikäsiä on liikaa pitkässä ketjussa, joku aina näkee mahdollisuuden sekoittaa sinne jotain vähän edullisempaa, jotta saadaan ylimääräinen euro tehtyä. Siksi meidän pitää helpottaa niiden toimia, jotka haluavat toimia vakavasti otettavalla tapaa, kertoa mitä siellä tuotteessa on ja lyhentää siis tätä pitkää elintarvikeketjua. Näin vain päästään petoksista eroon. Kiitokset ja seuraavana herra Nicholson, äh, minuutti. Thank you very much, President. Kiitos puhemies. Ei ole varmaan ympäristö sitä, että kuluttajaluottamus luottamus on äh, vaurioitunut tästä hevoslihaskandaalista kuten aina tällaisissa asioissa, tässä voi olla hyväkin puoli. Ja hyvä puoli on se, että monilla alueilla ihmiset palaavat paikalliseen lihakauppaan. Ja tässä lähetetään selkeästi viesti, että kun he ostavat, he haluavat tietää, mitä ostavat. Minä olen sen puolesta, että on paremmat ja tehokkaammat merkinnät, mutta täytyy kuitenkin sanoa, että mikä tahansa merkintä, niin jos on rikollinen aikomus, he haluavat käyttää hyväksi järjestelmää, niin ei sillä ole väliä minkälaiset merkinnät, jos ei ole kunnollista valvontaa myös. Minun mielestäni näin on nyt kahdesta syystä. Ketju, tuotantoketju on aivan liian pitkä ja toiseksi myöskin vähittäismyyjien paine. Elintarvikealalla halutaan pienentää hintoja ja tarjota halpaa ruokaa, mutta sanon tämän hyvin selkeästi tässä talossa tänään. Ei ole sellaista asiaa kuin halpaa ruokaa. Hyvä ruoka maksaa. Kiitos. Merci, euh, monsieur. Kiitokset. Seuraavana herra Agnew, minuutti. 13 vuotta sitten Brit Hallitus typerästi myös sen, että EU voi olla vastuussa kaikesta elintarvikelainsäädännöstä. Nyt on nähty, miten huonosti asiat on hoidettu. Britit ovat näin syöneet lihaa, luulen syömänsä naudanlihaa. EU-säännöt ovat hyvin petoksen alttiita – ja nyt laajennetaan EUta alueelle, jossa petokset ja korruptio ovat joka päivästä elämää. Aikaisemmin brittielintarvikkeita testattiin välittömästi ja hyvin nopeasti olisi nähty, jos naudan lihana on myyty hevosen lihaa. Brittiparlamentaarikot olivat sitä mieltä, että brittimaatalousministerillä on mahdollisuus toimia tehokkaasti tässä kysymyksessä – mutta hän ei voi toimia tässä millään tapaa. Kiitokset. Seuraavana Rova Andersson, puolitoista minuuttia. Komissio on todennut, että huolimatta siitä, mikä lainsäädäntö on olemassa, aina on rikollisia, jotka pyrkivät hyödyttämään järjestelmää ja saamaan halvalla helpolla hyötyä, mutta ei se tarkoita sitä, että sääntelijänä meidän ei pitäisi jatkaa lain kehittämistä. Meillä on vastuu tehdä rank- rikollisista toimista, erityisesti elintarvikeketjussa niin vaikeaksi kuin mahdollista. Tietysti EU voi sanoa, että sillä on yksi jäljitettävyyssysteemi, joka on parhaista maailmasta. Se ei ole kuitenkaan sataprosenttisen tiivis kuten monet jäsenet ovat ottaneet esille. Raportti, josta, josta puhuttiin, sitä, sen pitäisi käsitellä myöskin alkuperämerkintäjärjestelmää lihatuotteille mukaan lukien äh, pakastetut tuotteet. Tällainen prosessi varmistaisi sen, että äh, supermarkettien omistajat ottavat vastuuta äh, tuotanto Esimerkiksi jos Pohjois-Irlantin nauraliha täytyy saada Irlannin merkintä, jos tuottaja niin haluaa. Skotlannissa sama. Tämä parantaa jäljitettävyyttä ja estää skan- skandaalia, kuten nykyinen. Ja vielä herra Hartong minuutti. Puhemies, Alankomaissa on käynyt niin, että myydään hevosen lihaa naudan lihana. Kuluttaja ei enää tiedä, mitä lihaa kaupassa on. Valtavasti voittoa niille, jotka myyvät hevosen lihaa naudan lihana. Tämä on väärin, mitä voidaan tehdä. EFSA, elintarviketurvallisuusviranomainen, on tässä tilanteessa, jossa sillä olisi keskeisesti toimintamahdollisuuksia, mutta se ei tee mitään kansallisesti nähdään nyt, että kansalliset jäsenvaltiot löysivät nämä ongelmat, puuttuivat siihen niihin, joten kuten PV on pitkään sanoneet, ylimääräinen EFSA pitää poistaa. Se ei auta hevoselihaskandaalissa. Meidän pitää tukea kansallisia valvontajärjestelmiä. Näin ainakin kuluttaja tietää, mitä lihaa hän syö. Kiitos. Merci, Monsieur Hartong. Kiitokset, herra Hartong. Ja äh, nyt annan puheenvuoron äh, vastausta silmällä pitäen äh, herra Borgille komissiosta. Olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitos, rouva puhemies. Useimmissa puheenvuoroissa käsiteltiin kahta kolmea asiaa ja yritän vastata niihin. Ensinnäkin sanktiot. Olen samaa mieltä, että vaikka lainsäädäntö joka on olemassa, nehän perustuu, se perustuu direktiiveihin. Eikä ole asetusta niin kuin ympäristörikoslainsäädännössä on, jossa on nimenomaiset äh, rangaistukset määrätty, jos ei noudata. Meidän mielestämme pitäisi olla tarkempia direktiiveissä kuin nyt. Ja sen vuoksi uskon, että pitäisi olla tällaisessa arkaluontoisessa asiassa erityisen tärkeää osoittaa, että rikos ei kannata. Sanoin, että toimeenpano on jäsenvaltioiden käsissä ja komissiolla ei ole valvontavaltaa, kuten Davis sanoi. Tietenkään jäsenvaltioiden tuomioistuinten eh, päätöksiin, jotka lainsäädäntöä toteuttavat. Olen kuullut tapauksista, jossa lihan tuottajat, joiden lupaa ei peruttu, vaikka sen jälkeen, eh, vaikka oli löydetty, todettu, että syyllisiä tiettyihin rikollisiin toimiin. Joten uskon, että talousrikollisuussäännökset, niiden pitäisi olla ja sanktiot pitäisi olla suhteessa hyötyyn, joka rikoksella saatiin. Muuten rikos kannattaa, jos hyöty EU-lainsäädännön rikkomisesta on paljon suurempi kuin se rangaistus, jonka voi saada, niin sitten rik- rikkomukset jatkuvat. Tietysti, jos olen aiemmin sanonut ja tänäänkin, että jos että laki jos on olemassa, niin ei se tarkoita, että ei voisi lakia rikkoa. Tietysti murtojakin vastaan on, ryöstöjä vastaan on laki, silti niitä tapahtuu. En halunnut sanoa tätä ylimielisenä, että sen jälkeen, jos on laki, niin että odotetaan sen, että sitä rikotaan. Yritän vain sanoa, mikä on realistinen näkökulma että mikään ei voi olla täydellistä, mutta mikään ei kuitenkaan tarkoita, että ei pitäisi tehdä parastamme, jotta rangaistukset olisivat ehkäiseviä ja pelote, ja että tarkastukset olisivat mahdollisimman tehokkaita. Tarkastusjärjestelmää voidaan parantaa, mutta se miten se on rakennettu, sen täytyy olla sama edelleen. Ei pelkästään elintarviketurvalainsäädäntö tai merkintälainsäädäntö ole toimeenpantu jäsenvaltiossa. Kaikki lainsäädäntö EU-ssa toteutetaan jäsenvaltioissa ja niiden toimesta. Ensinnäkin merkinnöistä elintarviketuottaja on päävastuussa siitä, että on uskottava merkintä eikä harhaanjohtava merkintä. Sitten on valvontajärjestelmä jäsenvaltioissa. Niiden kansalliset viranomaiset tekevät sitä. Muistutan, että Irlannin toimeenpanovirasto, joka teki tutkimuksen, tutki halvimpia naudanliha hampurilaisia supermarketissa. Ja tämän tarkastuksen ansiosta löydettiin, saatiin selville, että naudanlihaksi merkitetty, merkitty liha oli 80 prosenttisesti hevosta. Eli se oli tällaisessa satunnaisostoksessa, kun tämä löydettiin. Tämä, ja sitten tuli skandaali. Sitten on komissio, joka Irlannin elintarvike- ja eläinlääkintäviraston kautta tarkastelee että, tai valvoo, että tarkastukset ovat tehokkaat. Se, että voidaan Aiemmin tarkastuksia tehtiin elintarvikeketjussa. Nyt sitten vain kun tiede ja DNA-testit ovat kehittyneet, niin alettiin testata sitten ruoka ei pelkästään turvallisuusmielessä, vaan jotta voidaan tarkast- tarkistaa, että merkinnät vastaavat itse sisältöä elintarvikkeissa. Ja kuten Rova McKevin sanoi, on tärkeää, että on ilmoittamattomia tarkastuksia ja uudessa lainsäädännössä yritämmekin saada aikaan ehdotuksen, että jäsenvaltiot sitoutuisivat siihen, että äh, tarkastuksista ei ilmoiteta, vaan että olisi ilmoitettomia, ilmoittamattomia satunnaistarkastuksia kautta elintarvikeketjun, jotta voidaan tarkastusjärjestelmää parantaa. Sitten alkuperämaamerkintä kysymyksestä viisi syytä, joita jäsenvaltiot ovat esittäneet aiemmin kun tästä on tietysti aiemminkin keskusteltu, että miksi näin ei pitäisi tehdä. Ja viisi to- muuta syytä sitten toisesta jäsenvaltioryhmästä, jotka vastustavat tätä alkuperämaa merkintää. Jotkut ovat tietysti vaihtaneet leiriäkin. Mutta ymmärtäkää, että tämä ei ole helppo asia. Minä olen avomielinen asiasta, mutta ymmärtäkää, että Tähän liittyy kustannuksia ja on asioita, jotka liittyvät asian monimutkaisuuteen. Tietysti on yksi asia tuoretta lihaa merkitä sitten prosessoitua lihaa. On eri asia merkitä, ei pitäisi olla hyökkäyttää sisämarkkinoita vastaan, niin pitäisi olla protektionistista elementtiä lainsäädännössä, mutta kuten sanoin, minulla on tässä avoin mieli tietysti jäsenvaltiot, on useita jäsenvaltioita, jotka ovat lainsäädännön puolesta, ja heti kun saan tämän raportin, minä sitten pikaisesti ryhdyn asianmukaisiin toimiin. On tärkeää, että ei tämän skandaalin kautta heikennetä sisämarkkinoita. Ja vastauksena tiettyihin kommentteihin siitä, että otettaisiin takaisin käyttöön kaupan esteitä tämän ruoka-asian merkintäasian vuoksi, niin muistutan, että Petos ei ole minkään yksittäisen maan om yksittäinen asia. UKsta löydettiin lihaa, viranomaiset löytyisivät, joka oli, jota oltiin viemässä Ranskaan. Se oli laillista, koska se oli mekanisoitua naudanlihaa. Se oli kuitenkin EU-lainsäädännön vastaista. Sisämarkkinat ovat kulmakivi EUssa. Se on positiivinen asia. Mutta kun sisämarkkinat on, siinä ei ole esteitä. 500 miljoonaa kuluttajaa niin yksi tietysti haitta, josta haitaksi voidaan kutsuta, että heti kun joku jossakin maassa rikkoo lakia, niin kokonaisvaikutukset vaikuttavat muihinkin maihin. Mutta tämä kuten Schengenissä. Tietysti se, että joskus Schengenin sääntöjä käytetään väärin, niin että on rikollisia siirtyvät maasta toiseen, niin se tarkoittaa, että ei pitäisi Schengenia olla. Sisämarkkinat ovat positiivinen asia, mutta koska meillä on sisämarkkinat, meillä pitäisi olla tiukempi lainsäädäntö tiukemmat, ankarammat rangaistukset ja paremmat valvonnat. Paremmat tarkistukset. Olen, tarkistukset. olemme samaa mieltä, että tässä laitettaisiin pääpensääseen, jos sanotaan, että sanotaisiin, että ei ole kuluttajaluottamus horjunut viime viikkoina, joten todellakin varmasti täytyy tehdä kaikki, jotta tästä harmittavasta tapahtumasta opitaan ja että tehdään parhaamme, jotta luottamus palautuu elintarvikeketjuun mahdollisimman nopeasti. Tietysti suurin osa lainsäädännöstä eri alueilla on, on tulosta siitä, mitä on opittu skandaaleista ja muista tapahtumista. Emmekä voi hyväksyä että muutamat toimijat voivat vakavasti vahingoittaa eurooppalaisen yleisen näkemyksiä koko elintarvikeketjusta. Joten johtopäätöksenä, rouva puhemies, odotan innolla työtä parlamentin kanssa kun meillä on yhteinen tavoite varmistaa niin paljon kuin mahdollista se, että samanlaisia petoksellisia toimia ei tule esille tulevaisuudessa. Kiitokset arvoisa komissaari. Tämä keskustelu päättyy eh, näin. Ja siirrymme seuraavan kohtaan esityslistalla. Yhteiskeskustelu, riidan ratkaisu kuluttaja-asioissa. Siinä on kysymyksessä ja ensimmäisenä kuluttajariitojen verkkovälitteinen riidanratkaisu äh, rouva <clears throat> Gressin von Tudor Holstein ja kuluttajariitojen vaihtoehtoinen riidanratkaisu äh, herra Gress. Ensimmäisenä